Kiitoksia. Hyvät kollegat, kahden viikon kuluttua valko järjestetään parlamenttivaalit. Euroopan parlamentti on jo pitkään seurannut huolestuneena ja tarkkaavaisena maan kehitystä ja yhtä suurella huolella me seuraamme sitä, miten ihmisoikeus loukkaukset, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten arvojen loukkaukset jatkuvat. Ja ajankohtaiset tapahtumat ovat minusta äärimmäisen huolestuttavia, muun muassa matkustuskielto, joka on asetettu joillekin opposition poliitikoille ja ihmisoikeusaktivisteille. On myös säädetty lakeja, jotka laajentavat KGBn toimivaltuuksia ja viimeisimpänä olemme nähneet, että Ruotsin suurlähettilästä on kehotettu poistumaan maasta. Me vaadimme kaikki tässä parlamentissa, että diktaattori käynnistää uudistukset ja poliittisen muutoksen. Ja haluaisin sanoa tässä selkeästi myös merkkinä tuohon maahan päin. Ensimmäisenä askeleena on välittömästi ehdoitta vapautettava kaikki poliittiset vangit ja rehabilitoitava heidät täysin. Ales Bialitskin, Mikalai Statkevicin, Pavel Severinitsin, Siari Kavalenkan ja Dmitri Tashkevicin ja muiden poliittisten vankien jatkuva vankina pitäminen ei enää ole hyväksyttävissä. Hyvät naiset ja herrat, sanon tässä niin, että nämäkin ihmiset sen kuulevat. Me täällä Euroopan parlamentissa emme ole heitä unohtaneet. On olemassa toimielin, joka taistelee heidän puolestaan ja se olemme me. Me kannustamme hallituksia varmistamaan sen, että parlamenttien, parlamenttivaaleissa kunnioitetaan kansainvälisiä standardeja ja että kaikilla ehdokkailla on reilu mahdollisuus, että etyjärjestön tarkkailijat voivat esteettä valvoa vaaleja. Haluaisin myös kertoa, että 30. päivä elokuuta olen lähettänyt kirjeen Gambian presidentille reagoidakseni yhdeksän ihmisen teloittamiseen. Neljännesvuosisadan ajan Gambiassa käytännössä oltiin luovuttu kuolemanrangaistuksesta. Yhteistyö EUn ja Gambian välillä pohjaa siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kirjeessäni Euroopan parlamentin nimissä vaadin maan hallitusta luopumaan kuolemantuomioiden täytäntöönpanosta ja jatkamaan kuolemantuomiokieltoa. Valtio, joka päättää elämästä ja kuolemasta, ei ole valtio, jossa vallitsee oikeudenmukaisuus, vaan kosto. Se on meidän vakaumuksemme ja siksi me, Euroopan kansojen edustajat, jatkossakin taistelemme maailmanlaajuisen kuolemanrangaistuksen poistamisen puolesta. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin nimissä olen jo kirjallisesti esittänyt onnitteluni ja haluan sen suullisesti tässä toistaa kollegallemme Stavros Lambrinidikselle. Hänet on nimitetty ensimmäiseksi EUn ihmisoikeuserityisedustajaksi. Onnittelut tässä vielä toistaakseni. Te kaikki tunnette herra Lambrinidiksen. Tiedätte, että hän ei ole pelkästään tehokas äänestysten vetäjä parlamentissamme. Tiedätte myös, että hän on kokenut mies, koulutettu mies, hän on asianajaja, hänellä on laaja-alainen asiantuntemus ja hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi hän on uskoakseni aivan oikea mies tähän tehtävän. Näin uploadeilla olemme myös osoittaneet, että herra Lambrinidis saa tämän talon tuen. Kyproksen vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet minulle herra Sofokles Sofokleuksen valinnasta ensimmäisestä syyskuuta 2012. Hän tulee herra Kiriakos Mavron Nikolaksen tilalle.